alue voidaan säilyttää, joka on erittäin kaunis alue. Kiitoksia, hyvä puhemies, siitä, että sain vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Nyt hyvät kollegat, siirrytään seuraavaan kohtaan. Silvana Raptin mietintöön, yleispalvelu ja hätänumero 112. Annankin puheenvuoron esittelijälle. Ole hyvä. Kiitos puhemies. Έχω πόσα λεπτά. Kiitos puhemies. Kuinka, minuuttia, kuinka monta minuuttia minulla on puheaikaa? Niin, kuinka kauan saan puhua? No tässä meni nyt ehkä hieman aikaa. No ihan sama. okay, from now. Neljä minuuttia. Selvä, aika lähtee nyt. Hyvät kollegat, Tämä mietintö, jota käsittelemme, eli tämä Euroopan laajuinen hätänumero 112 ja yleispalvelut. Tämä hätänumero 112 on äärimmäisen hyödyllinen, mutta täytyy todeta, että sitä ei juurikaan tunneta. Vuoden 2011 helmikuun eurobarometri osoitti, että ainoastaan 26 prosenttia Euroopan kansalaisista yhdistää tämän 112 numeron siihen äh, tarkoitusperään, johon sitä tulee käyttää, eli hätätapauksiin. Meidän tavoitteenamme on vuoteen 2020 nostaa tätä tunnettavuuslukua 80 prosenttiin ja tähän tietysti tarvitaan vielä ponnisteluja. Uskon, että näitä toimia on kolme. Ensinnäkin tiedottaminen. Sitä voidaan välittää koulujen kautta ja tiedotusvälineiden kautta, samoin kuin sellaisten matkailureitten kautta, joista matkailijat tulevat esimerkiksi lentokenttien, satamien, rautatieasemien ja tällaisten paikkojen kautta. Ja sitten toiseksi tarvitaan 27 EUn jäsenvaltion yhteistyötä. Me kaikki tiedämme, mikä merkitys tällä on kansalaisille nyt kun lomat alkavat. On tärkeää, että kansalainen tietää, että jos hän soittaa 112 numeroon, että hänen ongelminsa voidaan puuttua, olipa hän sitten missä Euroopan unionin maassa hyvänsä, riippumatta siitä, minkä kielisen numeron hän soittaa. Tällainen paikan, paikan, paikallisen toiminta on myös hyvin tärkeää, jotta voidaan heti saada tieto siitä, missä ihminen on ja apu voidaan toimittaa perille. Tästä pääsemmekin sitten yleisiin palveluihin. Täytyy olla selvää, mistä puhumme. On tärkeää, että kansalaiset kuuntelevat meitä. Tiedämme, että yleispalvelut ovat hyvin tärkeitä ja niissä on tarkoituksena se, että saadaan tällaisia välttämättömiä palveluita tuotettua kohtuuhintaan ilman, että kilpailu vääristyy. Tämä direktiivi on hyväksytty vuonna 2002, sitä on tarkistettu vuonna 2008 ja vasta toukokuussa kului umpeen se aika, johon mennessä jäsenvaltioiden oli tuu, siirrettävä tämä direktiivi osaksi omaa lainsäädäntöä. Ja vasta nyt voidaan alkaa arvioida tilannetta. Ja tämä onkin hyvin tärkeää ennen kuin otamme seuraavan askeleen. Tämän sanon, koska keskustelemme tästä nyt hyvin tärkeällä hetkellä Euroopan unionin taloudellisen tilanteen näkökulmasta. Ja mielestäni on syytä korostaa, että yleispalvelu ei ole mielestäni ainut tai tärkein siinä, että apu voidaan toimittaa perille. Tärkeää on, että hinnat pysyvät kohtuullisella tasolla. Näin voimme saada apua kaikille. Ja nyt haluaisin mainita vielä kaksi lukua, jotka ovat tärkeitä. Ne tukevat digitaalista agendaa ja sen tavoitteita. Voimme voimme katsoa, että jos yleispalveluita tuotetaan vain 50 prosenttisesti, niin silloin meidän täytyy todella tarkastella tilannetta. Meidän täytyy myös löytää kannustimia yksityiselle sektorille, ja tähän tarvitaan sekä yhteisön että kansallisia varoja. Kiitoksia. Nyt useat, useat puhujat haluavat ottaa kantaa tähän asiaan. Ensinnäkin edustaja Pasescu. Kiitoksia, herra puhemies. Yhtenäismarkkinat pitäisi saada aikaan niin, että kaikilla eurooppalaisilla kansalaisilla olisi yhteinen pääsy kommunikaatiopalveluihin. Tähän tarvitaan kaksi ratkaisua. Uskon, että näin me voimme tukea sosiaalista mukaanottamista ja houkutella investointeja. Tämän vuoksi Yleispalveludirektiivi on avain sisämarkkinoilla. Ja yhteinen hätänumero 112 on yksi Euroopan unionin menestyneistä uudistuksista. Me tarvitsemme yhä kansalaisille suunnattua tiedotuskampanjaa ja pyydän myös näitä toimielimiä, jotka eri jäsenmaissa vastaavat hätäpalveluista tekemään yhteistyötä. Meidän pitäisi myöskin käyttää näissä palveluissa kääntäjiä ja ottaa mukaan soittajan paikannusjärjestelmiä, sillä näissä kriisitilanteissa jokainen minuutti on kallis. Kiitos. Kiitoksia Malcolm Harbour seuraavana. Kiitoksia, hyvä puhemies. Valiokunnan puheenjohtajana ja varjoesittelijänä haluan kiittää edustaja tästä erittäin tasapainoisesta ja merkittävästä mietinnöstä. On, se on erittäin oikea-aikainen, kun komissio tarkastaa tätä asiaa uudelleen. Ja minusta on hyvä, että Rova Malmström on nyt paikalla täällä. Ruotsissahan varsinkin näitä asioita on käsitelty paljon, koska laajakaista on niin laajalle levinnyt tämänhetkinen yleispalveludirektiivi on täysin vanhentunut. Näinhän tässä todettiin ja kyllä minä olen aivan samaa mieltä, koska työstin sitä jo vuonna 1999 ja se oli silloin, kun vasta matkapuhelimet olivat lapsenkengissään ja Euroopan kansalaiset keskimäärin ää, nyt omistavat enemmän kuin yhden matkapuhelimen. Eli Ajatuksemme siitä, mitä palvelulla tarkoitetaan, on täysin muokautunut. Laajakaista on nyt sellainen asia, jota pidetään itsestäänselvyytenä. Meillä on paljon eri ohjelmia, joita hallitukset ovat halunneet ottaa käyttöön. Meidän täytyy varmistautua siitä, että ne ovat tehokkaita ja täytyy varmistautua siitä, että yleisöllisten palveluiden perusperiaatteet tulevat huomioiduksi varsinkin vammaisten kohdalla, jotta vammaiset saavat niitä käyttöönsä. Ja tämä on sellainen asia, jota, jossa lainsäädäntöä täytyy täytäntöönpanna kunnolla. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia. Ja sen jälkeen edustaja Roitova. Sedo, eh, nechci opakovat, co řekli kolegové, ale skutečným problémem linky 112 je, že oni ví sotva 20... Yhdyn siihen, mitä edelliset puhujat sanoivat. Hätä puhelunumeron ongelma on se, että vain 26 prosenttia Euroopan kansalaisista tuntee sen. Siksi tietoisuuden lisääminen pitäisi olla jäsenmaissa ja myöskin komission prioriteetti. Soittajan paikantaminen on myöskin välttämätöntä, jos haluamme pelastaa enemmän ihmishenkiä. Meidän pitäisi myöskin käyttää käänteistä 112-järjestelmä, jossa olisi kyseessä aikaisen varoituksen järjestelmä katastrofin sattuessa – Korostaisin myöskin vammaisten palvelun pääsyn tärkeyttä. Siksi toivon, että komissio laajentaa laajakaistan käyttöä niille kansalaisille, jotka eivät asu kaupunkialueella. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja seuraavana. Kiitos puhemies. Minustakin on äärimmäisen tärkeää käydä tätä keskustelua. Tiedämme, että yleispalvelut, kuten tämä, ovat hyvin tärkeitä. Erityisesti tämä 112 hätänumero on palvelu, jota täytyy levittää laajemmalle. Alle 30 prosenttia kansalaisista tuntee tämän hätänumeron ja tämä osoittaa jo sen, kuinka kipeästi tarvitaan tiedotuskampanjoita. Meidän täytyy käyttää hyväksemme kaikkia mahdollisia keinoja, radiota, internetiä, laajakaistaa. Mutta haluaisin tässä sanoa, että en halua, että tätä käytetään siihen, että syntyy sosiaalista syrjäytymistä. Meidän täytyy muistaa, että noin 100 miljoonaa ihmistä on vaarassa joutua köyhyyteen. Eli tarvitsemme konkreettisia käytännön keinoja, joiden kautta nämä ihmiset saavat pääsyn näihin palveluihin. Ja kaikilla tulisi olla samat oikeudet. Se, että ei ole siihen varaa, ei saa olla este yleispalveluiden ja hätänumeron sekä uusien teknologioiden käyttöön. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Paška. Návrh správy paní Kiitoksia, hyvä puhemies. Edustaja Rattin mietintö ottaa esille tehokkuuden suhteessa yleisöllisiin palveluihin ja numero 112. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että nämä palvelut ovat käytössä kautta Euroopan ja että hätäkeskus aina tietää, mistä puhelu tulee niin, että soittaja saa aina apua paikalle. Lisäksi meidän tulisi pyrkiä estämään näiden linjojen väärinkäyttöä, jotta voisimme välttää sellaiset tilanteet, joissa stressin alla työskentelevät henkilöt näissä hätäpalvelukeskuksissa joku väärinkäyttäisi numeroa vaikkapa väärien hälytysten levittämiseksi. Meidän täytyisi tarjota myös palvelua useilla kielillä, sillä kun ihmiset matkustelevat Euroopassa, eivät aina he kykene puhumaan äidinkieltään, mutta ainakin EUn kaiken yleisimmät kielet tulisi olla käytössä hätäkeskuksissa. Haluaisin myös kiinnittää huomioon siihen, että lääkäripalvelua pitäisi olla yleisesti saatavalla. Kiitoksia. Edustaja Kelly seuraavana herra puhemies tämä on erittäin tärkeä erittäin mielenkiintoinen ja kansalaisille tähdellinen kysymys ja paljon tästä hyvästä työstä, mitä me teemme, ei koskaan kuitenkaan välity kansalaisille. On erittäin helppoa saada julkisuutta, jos ollaan negatiivisia jäsenmaissa ja medioissa ja niin edespäin, mutta paljon tästä hyvästä työstä, mitä me teemme, ei koskaan kukaan kuule. Osittain tämä on meidän oma syymme, sillä kuten juuri huomautettu, vain 26 prosenttia kansalaisista tuntee tämän uuden hätäpuhelinnumeron ja meidän pitäisi miettiä, miten me teemme tämän eteen ja kenen syytä tämä on. Tämä on jotakin, mikä on hyvin tärkeää ihmisille myöskin vammaisille ihmisille, mutta kaikille muillekin kansalaisille. Tämä lisää heidän elämäänsä lisäarvoa ja meidän pitäisi välittää tätä viestiä kaikille kansalaisille niin, että he näkisivät Euroopan unionin positiiviset puolet, joita valitettavasti usein, jotka valitettavasti usein jäävät nykyään syrjään. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron sitten saa komission jäsen Malmström, katsomme mitä mieltä komissio on yleistä hätän numerosta 112. No komissio on sitä mieltä, hyvä puhemies, että se on aivan mahtava. Ja haluaisinkin tässä nyt onnitella esittelijä Raptia tehdystä työstä ja myös Imkoa Enviä tehdystä työtä, työstä tämän mietinnön parissa. Kun puhutaan yleishyödyllisistä palveluista, niin olen oikein ilahtunut siitä, että komissio ja parlamentti ovat samoilla linjoilla – kun puhutaan siitä, minkä tyyppinen rooli yleisöllisillä palveluilla on, kun pyritään yhteisiin tavoitteisiin. Turvaverkosto, joka varmistaa sen, että kansalaiset voivat osallistua yhteiskunnan toimintoihin, mutta yleishyödyllispalvelut eivät ole ainoa asia, vaan myös laajakaistan leviämisen pitäisi olla yksi osa näistä työkaluista, joita meillä on käytössämme. Kun tarkastellaan mahdollisia kuluja, joita on mukana siinä, että laajakaistaa laajennetaan, meidän täytyy mahdollistaa se, että pelkästään televiestintäteollisuus ei joudu kantamaan koko taakkaa tästä, näistä kustannuksista. Meidän tulisi ottaa käyttöön säännökset, joita käytetään johdonmukaisesti ja EU pitäisi vastata myös kentän tarpeisiin Komissio siitä syystä nyt aikoo esittää asiasta tiedonannon, siinä on viitattukin. Se koskee yleisöllisten palveluiden merkitystä laajakaista ympäristössä ja tämä on viime vuoden neuvonpitojen tulosta. Pyrimme myös auttamaan jäsenvaltioita täytäntöönpanoprosessissa kehittämällä ja tarjoamalla ohjausta tämänhetkisten yleisöllisten palveluiden käytössä, aivan kuten mietinnössä todetaan. Tällä hetkellä olemme neuvottelemassa asiasta jäsenvaltioiden kanssa ja teollisuuden kanssa ja olemme keskustelleet siis näistä asioista eri tahojen kanssa. Samalla olemme sitä mieltä, että olemme saaneet aikaiseksi paremmat lähtökohdat sille, että kansalaiset voivat hyödyntää hätäpalveluita. Meidän täytyy kuitenkin uudelleen tarkastella sääntöjä, joiden avulla voidaan hyödyntää kaksi palveluita, varsinkin vammaisten toimesta. Komissio tukee tätä standardisointityötä jatkossakin ja olemme sitä mieltä, että parlamentin mietintö, joka määrittelee avainasemassa olevat indikaattorit hätäpalveluille, on hyvä lähtökohta. Tietysti komissio on myös samaa mieltä, että 112-numeron elämän pelastava funktio ei toimi, jolle me, jolle me ovat kansalaiset ole siitä täysin tietoisia. Siitä syystä komissio vaatii jäsenvaltioita ponnistamaan yhä enemmän 112 numeron tietoisuuden lisäämisessä. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä myös yhteistyötä keskenään ja olemme jatkuvasti myöskin pyrkineet lisäämään hyviä käytänteitä tässä kysymyksessä, varsinkin se, että millä tavalla telekomsäännöksiä tulisi muokata tulevaisuudessa. Voin vakuuttaa teille ja kaikille jäsenille sen, että aiomme tehdä lä- läheistä yhteistyötä tulevaisuudessakin varmistaksemme sen, että kansalliset järjestelmät toimivat mahdollisimman hyvin uusien teknologioiden puitteissa. Puhemies, kiitoksia hyvä komission jäsen. Näin ollen keskustelu 112 hätänumerosta on päättynyt. Ja voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Se on Anna-Maria Koratsa-Viltin mietintö kaupan ja jakelun alan